2016 valmistelusta. EPPn, SDn, ALDEn ja vihreiden yhteinen päätösasemaesitys Ensin 40 tarkistus, äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Nimen hutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä. Seuraavaksi äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohdasta kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14, sekin nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Pyydän anteeksi, hylätty. Hylätty. 15. Tarkistusnimen hutuäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hylätty. Tarkistus 2. Seuraavaksi kohdasta 4. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestämme kohdan kuusi alkuperäisestä tekstistä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, sekin hyväksytty. Tarkistus 24, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta seitsemän, alkuperäinen teksti, kolmessa osassa, ykkönen nimen huutoäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy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 Alkuperäinen teksti kohdasta 12 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 12. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11. äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty sekin. Tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Kohta 16 neljässä osassa, osa yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljäsosa. Sekin nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kohta 18 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 kappale viidessä osassa. Ensimmäinen osa nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 raukeaa. Äänestämme kohdasta 20 alkuperäinen teksti Ai sekin raukeaa, selvä. Ko- kohta 20 raukeaa, eli seuraavaksi 21 kahdessa osassa. Ö, ykkösosa, äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Kohta 23, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24, nimenhuutoäänestyksellä, alkuperäinen teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 27, alkuperäinen teksti neljässä osassa, ensimmäinen nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestys, alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Osa neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 30 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 31. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 32. Kolmessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 33, alkuperäinen teksti kahdessa osassa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, joten alkuperäinen teksti raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 29 Aldelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kolmessa osassa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30. Puolesta. Kolmasosa. Haluatte tarkistaa sen. Kohta 35 siis. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tulos oli selkeä. Alkuperäinen teksti kohta 36.1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 37 neljässä osassa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Kohta 38 kahdessa osassa ensimmäisessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Alkuperäinen teksti, kohta 39, nimen huutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, Kohta 40. Kahdessa osassa yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 kahdessa osassa yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sekin. 42 kahdessa osassa yksi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjä myös hyväksytty. 43, kaksi osaa, yksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Osa kaksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 44, kahdessa osassa, yksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Tarkistus neljä vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31. Kyllä, tulos oli selvä. Liberaalien 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta 47. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 48. Neljässä osassa yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjä Tämä täytyy nyt tarkistaa. En saanut tuloksesta selvää. Eli kohta tai osa kaksi sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kolme nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa neljä. Sekin nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Kohta 55, alkuperäinen teksti, osa yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 alkuperäinen teksti. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sekin hyväksytty. 57. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 58. Kahdessa osassa. Yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Pyydän anteeksi. Eli 58 toinen osa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 kahdessa osassa yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 60 alkuperäinen teksti viidessä osassa, yksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 61. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37 vihreältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Voimme kyllä tarkistaa sen. Tarkistus 37. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. 63 kohta seuraavaksi alkuperäinen teksti neljässä osassa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty sekin kolme puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty neljä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 kahdessa osassa yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 70 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 ST-ryhmältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Täällä eivät kaikki nyt osallistuneet äänestykseen, joten otetaan vielä kerran 17 puolesta. No niin. Kiitos EPP-kollegoille. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 alkuperäinen teksti osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32 Aldelta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 80 alkuperäinen teksti. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. 81 alkuperäinen teksti kahdessa osassa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestän alkuperäisestä tekstistä. Kohta 82. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84. Alkuperäinen teksti. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 85, alkuperäinen teksti, kolme osaa, yksi, nimenhuolta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuolta äänestyksellä sekin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja osa kolme, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme tarkistaa tarkistuksen 34, mutta selvältä näytti. Alden tarkistus otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty on. 46 puolesta vastaan, tyhjää, selvästi hylätty. Tarkistus 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 90 alkuperäinen teksti, kolme osaa, osa yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 95 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 kahdessa osassa. Alkuperäinen teksti yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty sekin. Tarkistus 20 SD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nimenhuutoäänestys alkuperäisestä tekstistä kohta 99. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 100. Alkuperäinen teksti kaksi osaa. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Tarkistus 48 ENFltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 kolmessa osassa alkuperäinen teksti 1 nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa sekin huutoäänestyksellä, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 102 alkuperän teksti kaksi osaa yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Olen pahoillani. Osa 1 kohdasta 102. Äänestys alkaa uudelleen ja päättyy. No aika selkeä tulos. Hyväksytty. Osa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 on vedetty pois. Eli 103 kohdan alkuperäinen teksti. Osa 1 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty sekin. Alkuperäinen teksti kohdassa 104, nimenhuutoäänestys osa 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kaksi. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Jaksaisitteko vielä nostaa kättänne? Tiedän, että kello on jo paljon. Tarkistus 35 ja vastaan tyhjää. Tämä on nyt tarkistettava valitettavasti. Eli 35. Tarkistetaan se. Äänestys päättyy. No olipa selkeästi hyväksytty. Olen pahoillani, etten huomannut tätä. 190 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan vain, mutta näytti kyllä selvästi hylätyltä. 36 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti johdantosakappaleesta D. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale E. Alkuperäinen teksti kolmessa osassa yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty ja kolmasosa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Johdantosan kappale G, alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosakappale H, alkuperäinen teksti. Ensimmäinen nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Siinäkin nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme sitten koko päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslausuma kokonaisuudessaan on hyväksytty. On, onnitteluni.